Hyvät kollegat, jatkamme istuntoa ja siirrymmekin seuraavaan kohtaan istusistalla, joka on Boko Haramin iskusta johtuva lasten joukkopako Nigeriassa. Ensimmäisenä puheenvuoron saavat allekirjoittajat Thomas McCall. Voorzitter, collega's vandaag dolen Kiitos. Tänä päivänä Nigerian kodisodassa